So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, kello on neljä yli kolme, joten voisimme varmasti aloittaa. Haluaisin toivottaa erityisesti tervetulleeksi ne jäsenet, jotka ovat ilmantuneet valiokunnan kokouksen ajoissa. Kaikilla on varmasti esityslista luonnos. Ensimmäinen kohtaan esitys luonnoksen hyväksyminen. Onko muutospyyntöjä? So the, the agenda. Ei ilmeisesti, joten hyväksytään esityslista. Kohta kaksi. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen. Helmikuisen ja maaliskuisen kokouksen pöytäkirjojen hyväksyminen ja tuttuun tapaan Pöytäkirjat hyväksytään, jos ei kukaan esitä vastalauseita kokouksen loppuun mennessä. Kohta kolme. Koordinaattoreiden kokouksen päätökset ovat asiakirjojen joukossa. Sama menettely, ellei vastalauseita esitetään kokouksen loppuun mennessä. Koordinaattoreiden päätökset ja päätösluonnokset on hyväksytty. Kohta neljä. Kuten aina, meidän tärkeää kokoustamme voi seurata myös suoratoistona, joten paljon kuulijoita Lissabonista Grünenburgiin Tallinnasta Roomaan. Pyydän puhumaan selkeästi ja rauhallisesti, jotta tulkit selviävät tehtävästään. Ja näin myös kaikki talon ulkopuolella pystyvät ymmärtämään, mitä täällä puhumme. Uusi jäsen ei ole paikalla, joten toivotan hänet tervetulleeksi vähän myöhemmin. Ja sitten ensimmäinen varsinainen kohta esityslistallamme tänään on EUn ja Kiinan välisten suhteiden tilanne. Varmasti kaikki ovat hyvin tietoisia siitä, että parlamentti valmistelee kunnianhimoista mietintöä EUn ja Kiinan välisistä suhteista. AFET käsittelee EU-Kiinan suhteiden ulkopoliittista osiota ja Inta kansallisen kaupan valiokunta käsittelee tietenkin kauppakysymyksiä EUn ja Kiinan välillä. On mukavaa, että meillä on tänään vieraana Kiinan EU-lähettiläs Zhang Ming. Tervetuloa. Ja esittelijämme eu Kiinan välisten suhteiden tilanteesta, edustaja Winkler. Me sovimme AFET-valiokunnan kanssa, että käytämme artiklaa 54 työjärjestyksestämme, joten me päätämme siis kauppakysymyksistä ilman, että AFET voi tehdä näihin kantoihin muutoksia. EUn ja Kiinan välillä on paljon kauppaan liittyviä neuvotteluita käynnissä tällä hetkellä. Ja tietenkin EU ja Kiina ovat suuria ja tärkeitä kauppakumppaneita. Jos ajatellaan globaalia tilannetta, niin sääntöpohjainen kauppajärjestelmä, joka perustuu VTOn puitteisiin, on varmasti tarpeen ehkä vielä enemmän kuin menneisyydessä. Siksi meidän tulisi todella pyrkiä vakauttamaan suhteitamme. Hintavaliokunta seuraa tarkkaan tietenkin Kiinan ja EUn välisiä neuvotteluita, erityisesti investointisopimuskysymystä totta kai. 17 kierrosta ilmeisesti nyt Joten pitkät ja intensiiviset neuvottelut. Tietenkin presidentin puhe Davosissa ja tietenkin Kiinan kommunistipuolueen 19. puolekokouksen jälkeinen päätös muuttaa investointiin liittyviä sääntöjä Kiinassa jollain aloilla ja joidenkin alojen avaaminen – niin että yritykset voivat olla mukana ilman tuota 49 prosentin osuutta. Ajattelen tässä varustelua ja autoteollisuutta muun muassa. Tämä on hyvin tärkeä viesti. Näin saamme varmasti parempaa keskinäistä ymmärrystä ja vastavuoroisuutta aikaiseksi kauppasuhteisiimme. Ja totta kai, kuten aikaisemmin mainitsin, maailmanlaajuisemmin on yhä tärkeämpää pohtia tulevia askeleitamme monenkeskisissä neuvotteluissa. Inta lähtee kahden viikon kuluttua Kiinaan ja käymme siellä hyvin tärkeitä keskusteluita Kiinan hallituksen ja Kiinan kommunistipuolueen kanssa totta kai myös. Arvoisa suurlähettiläs, tämä on ilmeisesti ensimmäinen vierailunne Intavaliokunnassa ehkä ensimmäinen julkinen kokouskin Euroopan parlamentissa teidän nimetyksenne jälkeen, kun teidät nimettiin uudeksi Kiinan EU-suurlähettilääksi. Siksi haluaisin vielä kerran sanoa, että olen hyvin iloinen, että olette täällä kokouksessamme ja annan teille nyt puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Näin voitte antaa meille katsauksen siihen, miten te näette EUn ja Kiinan väliset kauppasuhteet. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Kiitoksia kovasti kutsusta tulla tänne. Ja itse asiassa kävin viime viikolla Strasbourgissa seuraamassa teidän työtänne siellä Ranskan toimipaikassanne. Mutta tänään nyt olen taas täällä luonnonne Brysselin toimipaikassanne, jotta voimme käydä keskustelua kasvatusten Ensinnäkin haluaisin todeta, että arvostan kovasti intavaliokunnan ponnistuksia viedä eteenpäin Kiinan ja EUn välisiä kauppasuhteita ja taloussuhteita. Ennen kuin tulin tänne, luin sen lausuntoluonnoksen, jonka valmistelitte ulkoisen valiokuntaa varten. Suhtaudun hyvin avoimesti siihen, että keskustelemme niistä kysymyksistä, jotka mainitsitte tuossa lausunnossanne. Mutta ennen kuin siirrytään yksityiskohtiin, sallikaa minun esittää jotakin yleisajatuksia näiden keskusteluiden pohjaksi. Ensinnäkin haluan korostaa sitä, että Kiinan ja EUn väliset kauppa- ja taloussuhteet ovat, luonnolli- ovat luonteeltaan toinen toistaan hyödyttäviä. Luvut ja faktat puhuvat puolestaan vuonna 1978, kun Kiina ryhtyi uudistumaan ja avautumaan. Kiinan EU-välinen kaupankäynti oli vain neljän miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoista. Ja kaupankäynti palvelu- ja investointipuolella oli miltei nollassa. 40 vuotta myöhemmin hyödykekauppamme on yli 600 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoinen, palvelukauppa yli 100 miljardin dollarin arvoinen ja investointimäärät miltei 200 miljardia dollaria. Kaupankäyntimme ja investointimme yhdessä ovat 250 kertaistuneet viimeisen 40 vuoden aikana. Tällainen kasvu olisi ollut mahdotonta, jos ei siitä olisi ollut vastavuoroista hyötyä. Kiina hyötyy EU-kaupasta ja EU-investoinneista, mutta myös EU saa valtavia etuja. Eurostatin tiedot osoittavat, että vuonna 2017 viennin kasvu Kiinaan oli 21 prosenttia EU-viennin kokonaiskasvusta. Kiinan vientiin vei EUn vientituotteiden määrää ylöspäin 1,6 prosentilla, huomattavasti enemmän kuin Yhdysvallat tai muut maat. Täytyy tunnustaa, että Kyllähän meidän talous- ja kauppasuhteissamme on tiettyjä avoimia kysymyksiä. Ne kuitenkin muodostavat vain erittäin pienen osan yleisyhteistyöstämme, joka on miltei tuhannen miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoista. Koska meillä on avoimet ja jouhevat viestintäkanavat Kiina ja EU kykenevät löytämään ratkaisuja ystävällismielisen neuvonpidon avulla. Lisäksi uskomme, että ongelmien ratkaisemiseksi meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen, ei menneisyyteen. Jos vetäydytään takaisin protektionismin torniin, silloin ei pääse nauttimaan ihanasta keväästä ulkomaailmassa. Kun katsotaan tulevaisuuteen, ei ole vaikea nähdä, että Kiinan laajempi avoimuus tarjoaa valtavia mahdollisuuksia Kiinan EU-väliselle talous- ja kauppayhteistyölle. Presidenttimme Xi Jinping sanoi, että avautuminen on ollut avainasemassa Kiinan taloudelliselle, taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle viimeisen 40 vuoden ajalta. Ja näin myös korkealaatuinen Kiinan kehitys voidaan saavuttaa vain laajemman avoimuuden avulla. Melko pian 19 puoluekokouksensa jälkeen Kiina otti käyttöön konkreettisia toimenpiteitä, jonka avulla se pyrkii tähän näihin tuloksiin. Aiemmin tässä kuussa presidentti Xi olette käyttöön lisätoimenpiteitä, joiden avulla on merkittävästi tarkoitus laajentaa markkinoille pääsyä, luoda houkuttelevampi investointiympäristö, vahvistaa te- teollisen tekijänoikeuksien suojaa ja laajentaa maahantuontia. Kun me otamme käyttöön vähitellen näitä toimenpiteitä, Kiina siirtyy uuteen avautumisvaiheeseen. Kiinan kansa arvostaa luotettavuutta. Se, mitä sanomme, sitä tarkoitamme. Olemme juuri asettanut selkeät, selkeän aikataulun negatiivisen luettelon uudistamisen, joka koskee ulkomaisia investointeja, jotta voidaan helpottaa rajoitteita, jotka kohdistuvat ulkomaisiin taloudellisiin instituutioihin ja poistaen rajoituksia, jotka vaikuttavat ulkomaisen pääoman käyttöön esimerkiksi autoteollisuudessa. Olemme jo siirtymässä toimenpiteisiin. Aiempi EUn johtaja sanoi minulle, suunta on tärkeämpi kuin nopeus. Toinen EU-kollega ehkä ole samaa mieltä ja sanoo, että vauhti ja suunta ovat yhtä tärkeitä. En minä halua ryhtyä väittelemään, oliko muna ennen kanaa vai kana ennen muna. Joka tapauksessa varmaan tämäkin kollega vakuuttuu, kun hän katsoo sitä määrätietoisuutta ja nopea vauhtia, jolla Kiina avautuu. Investoijat mukaan lukien, ne jotka tulevat EU-sta, luottavat Kiinan elinkeinoympäristöön, kuten heidän liiketoimensa osoittavat. Vuonna 2017 Kiina sai 136,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria ulkomaisina investointeina. Uusi ennätys Kiinalle. Ja se näin siirsi Kiinan toiseksi maailmassa. Suorat ulkomaiset investoinnit EU-sta vuonna 2017, vaikka hiukan matalammat kuin edellisenä vuonna, osittain suhteellisen korkean pohjaluvun vuoksi vuonna 2016 aikana kasvoi 24 prosentilla vuodesta 2015. EUn kauppakamarin tutkimuksen mukaisesti Kiinassa näyttäisi siltä, että yli kaksi kolmasosaa EU, Kiinassa olevista EU-yrityksistä ovat tehneet voittoja – ja yli puolet näistä yrityksistä suhtautuu optimistisesti tulevaisuuden näkymiinsä Kiinassa. Se todistaa selkeästi sen puolesta, että Kiina on avoin maa ja että eurooppalaiset sijoittajat ovat sen tunnustaneet. Kiinan ja EUn välisille talous- ja kauppasuhteille mahdollisuuksia huomattavasti enemmän kuin haasteita – jotta kaikki tämä potentiaali voitaisiin ottaa täysin käyttöön. Vakaa ta- globaali talousympäristö, erityisesti sääntöpohjainen monenvälinen kaupankäyntijärjestelmä on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Koetaan huomioon se, miten yksipuolisuus ja protektionismi mm, nostaa päätään, kuten myöskin kansainvälinen epävarmuus, vakaa Kiinan ja EU-välinen suhde on äärimmäisen arvokas. Kiina ja EU ovat molemmat tärkeitä jäseniä VTOssa, VTOssa ja niistä tulee täydentäviä strategisia kumppania toinen toiselleen. Meidän täytyy yhdessä seistä yksipuolisuutta ja protektionismia vastaan – säilyttää sääntöpohjainen monenvälinen kaupankäyntijärjestelmä ja säilyttää se vakaa vauhti, joka globaalilla taloudella on. Tämä on meidän yhteinen vastuumme ja meidän täytyy toimia yhdessä, jotta näin tapahtuisi. Jotkut eurooppalaiset ystävämme sanovat, että tämänhetkinen järjestelmä toimii, mutta se ei ole riittävän oikeudenmukainen. Kiina on aina valmis kuuntelemaan EUn ehdotuksia sen suhteen, miten järjestelmästä voitaisiin saada parempi. Selvää on kuitenkin se, että unilateralismin ja protektionismin vastustaminen, kompromissit ja lepyttelypolitiikka tällaisten lyhytnäköisten intressien saavuttamiseksi heikentää talouden globalisoitumista – vesittää monenvälisen kaupankäyntijärjestelmän ja vahingoittaa kaikkien kansainvälisen yhteistyön jäsenten perustavanlaatuisia intressejä. Arvoisat parlamentin jäsenet, tämä vuosi on 15 juhlavuosi EUn ja Kiinan välisille kattavalle strategiselle kumppanuudelle. 20. Kiinan ja EUn välinen huippukokous pidetään tämän vuoden heinäkuussa. Kiina toivoo voivansa työskennellä EUn kanssa yhteistyössä, jotta mm, se voi tehdä yhteistyötä varsinkin talous- ja kauppapuolella ja viedä sen näin uudelle tasolle. Toivomme, että Intavaliokunta on tulevaisuudessakin myönteisessä ja rakentavassa roolissa tässä suhteessa. Hyvä puheenjohtaja, te tulette vierailemaan Kiinaan ensi kuussa yhdessä kollegoidenne kanssa – pahoitteluni siitä, että kykene tulemaan mukaan Beijingiin. Toivon teille hyvää matkaa. <clears throat> Vakuutan teille sen, että ensikäden kokemukset edesauttavat Kiinan ymmärtämistä paremmin. Vakaa toivoni on, että yhä useampi kollegoistanne saa tilaisuuden käydä Kiinassa ja nähdä, minkälainen minun maani on ja mitä siellä tapahtuu. Vastavuoroisen ymmärtämisen, kunnioituksen ja luottamuksen avulla voidaan koko piirakasta tehdä isompi. Ja kansalaisemme saavat kaikki siitä suuremman siivun. Kiitoksia. Jään odottelemaan hyvää keskustelua teidän kaikkien kanssa. Not Kiitos oikein paljon tästä katsauksesta. Nyt annan heti esittelijällemme puheenvuoron. Edustaja Winkler, olkaa hyvä. Ah, thank you very much, Chair. Thank you. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia ah, lähettiläs teidän sanoistanne ja huomioistanne. Toden tottakin tämä keskustelu on hyvin ajankohtainen juuri nyt, koska tänään ja huomennakin me keskustelemme tässä valiokunnassa EUn ja Kiinan välisistä suhteista. Ja tämä on ajankohtaista myös siksi, että aivan kuten lähettiläskin tässä sanoi, niin Kiinassa on meneillään uudistuksia ja muutoksia. Meidän valtuuskuntamme lähtee piakkoin Pekingiin ja me keskustelemme myös siellä Euroopan, eurooppalaisten sidosryhmien näkemyksistä ja saamme myös ensikäden kokemusta siitä, mikä hyödyt mitä hyötyä meidän kahdenvälisistä suhteistamme on. Kiitoksia arvon lähettiläs siitä, että tuette valtuuskuntamme matkaa Kiinaan. Lausuntoluonnoksessa on tietysti vain rajallinen määrä tilaa esittää huomioita, mutta olen aivan varma siitä, että tämän päivän keskustelu ja myös kaikki tarkistukset, joita intavaliokunnan kollegat ovat esittäneet, ovat omiaan rikastuttamaan talouteemme lausuntoa AFETin mietintöön. Tärkeimpiä kohtia ihan näin sähkösanomatyyliin, jos sallitte tästä lausunnosta, jonka laadin. Ensinnäkin puhun täällä kattavasta investointisopimuksesta. Ja mehän odotamme tietysti, että komissio kertoo meille niistä tuloksista, joita käytiin juuri hiljattain viime viikolla Pekingissä. Me olemme ymmärtäneet, että jonkin verran edistystä on saatu aikaan, mutta tämä edistys on ehkä vähän lyhytnäköistä. Haluamme tietää komissiolta, haluamme kuulla komissiolta, mitä on tapahtunut. Täällä Inta-valiokunnassa me odotamme, että neuvottelut menevät eteenpäin. Me odotamme tietenkin vastavuoroisuutta markkinoille pääsyasioissa ja me laadimme tietysti myös tai siis esitämme myös EU-laisten yritysten näkemyksen, kun sanomme, että odotamme, että EUn investoijia ei syrjitä. Ja tietenkin myös kestävän kehityksen lausekkeita tulisi sisällyttää sopimukseen. Puhumme myös tästä niin kutsutusta Belt and Load-aloitteesta. Tässä on kyse avoimuudesta. Meidän täytyy myös Euroopan unionissa voida ymmärtää paremmin näitä aloitteita. Ja tietysti me puhumme aina VTOsta, koska me noudatamme VTOn sääntöjä ja me odotamme myös Kiinalta vastuullista roolia monenvälisessä kauppajärjestelmässä. On tietysti monia sellaisia asioita, jotka eivät ole uusia, mutta nekin täytyy mainita. Esimerkiksi ylikapasiteetin ongelma erityisesti terässektorilla, mutta ei ainoastaan sillä. Ja tietysti edistystä tarvitaan myös niissä neuvotteluissa, jotka aloitettiin jo vuonna 2010 ää, maantieteellisistä merkinnöistä, aluemerkinnöistä. Made in Chinahan otettiin käyttöön vuonna 2010, se oli presidentti Chiin tärkeä aloite, ja tietysti me aina olemme suorissa yhteyksissä yritystemme kanssa, EUn <clears throat> e kauppakamarin kanssa Kiinassa. Hekin ovat olleet pitkän aikaa jo huolissaan tästä asiasta. Pelkävät, että ei tule sellaisia ratkaisuja, jotka, joita tarvittaisiin teknologian siirron osalta. Nämä olivat vain muutamia elementtejä, kuten sanoin, ja meidän täytyy varmasti keskustella myös äh, niin sanotuista ei muista kuin tulliesteistä, joita eurooppalaisilla yrityksillä on tällä hetkellä Kiinassa. Ja meidän täytyy keskustella myös yhdestä ärsyttävästä asiasta, nimittäin siitä, että jos me kysymme EUn kauppakamarilta Kiinassa niistä trendeistä, joita Kiinan markkinoilla on havaittavissa, niin valitettavasti ja ärtymykseksemme sieltä raportoidaan kielteisistä, negatiivisista trendeistä, ei positiivisista. Ja tästä täytyy kyllä keskustella vilpittömästi ja toinen toisiaan kunnioittain. Ja toistan vielä ää, lähettilään sanat. Tässä olen yhtä mieltä lähettilään kanssa siitä, että lupaukset ja julkilausumat, joita presidentti Xi viime tilaisuuksissa on ää, esittänyt ja ihan hiljattain Aasia-foorumissa, joka pidettiin pari päivää sitten, niin ää, kun puhutaan Kiinan talouden avaamisesta – niin Kiinala, Kiinan puheen, mm, presidenttihän ne toisti ja haluamme, että haluamme sanoa, että me olemme iloisia näistä sitoumuksista. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä sitoumuksia. Ne ovat myös lupaavia ja ne todella täyttävät meidän odotuksemme ja vastaavat meidän mielialojamme, mutta me tietysti toivomme, että nämä sitoumukset muuttuvat myös sanoista teoiksi ja saavat aikaan tulosta. Ja ihan lopuksi sanoisin, että jos joku kysyisi minulta, miten yhdessä lauseessa vetäisin nyt langat yhteen, mikä olisi meidän EU-lähestymistapamme EU-Kiina-suhteisiin, niin se olisi seuraava. Me pidämme aina yhteistyöstä mieluummin kuin napit vastakkain asenteesta. Ja tämän päivän keskustelut ja myös huomispäivän keskustelut toivottavasti vievät tähän suuntaan. Kiitos. Mr. Winkler. Kiitos paljon edustaja Winkler. Ja nyt kymmenen kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. Ja meillä on tietenkin rajallisesti aikaa. Tämä tarkoittaa, kun otetaan huomioon totta kai, että komissio, sulättiläs ja edustaja Winkler tarvitsevat vielä vastaamisaikaa, niin rajoitan puheajan nyt puolentoista minuuttiin. Edustaja Moska, ensimmäinen puhuja, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Kiitos suurlähettiläs tästä alustuksesta. Kiitos, että tulitte tänne tänään. Minä haluaisin kiittää teitä erityisesti noista viimeisistä huomioista. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä sanoitte vastavuoroisesta ymmärryksestä ja yhteistyöstä. On tärkeää että kohtamme yhdessä haasteet, joita meillä on monenkeskisessä yhteistyössä. Jatkan italiaksi, että voin puhun nopeammin. <laughs> Lei ha sottolineato... Te korostitte sitä, äh, kuinka kauppavaihto on kasvanut EUn ja Kiinan välillä huolimatta tästä että meillä on vielä muita suuria yhteistyön alueita ja myös suuria haasteita. On totta, että investoinnit ovat kasvaneet, mutta vuoden ja vuoden 2012 jälkeen näin on tapahtunut jatkuvasti ja johdonmukaisesti. Ja kolme kysymystä. Ne liittyvät siihen pyyntöön, jonka olemme esittäneet level playing fieldistä Äh, ja äh, vastavuoroisuudesta. Kun puhutaan esimerkiksi äh, tekijä- ja teollisoikeuksista, niin miten aiotte ryhtyä sanoista tekoihin ja sitten julkisista hankinnoista puheen ollen? Me todella haluaisimme enemmän vastavuoroisuutta investoinnillemme ja yrityksillemme. Ja kolmanneksi tämä One Belt, One Road Ähm, aloite kaipaisi kyllä enemmän avoimuutta niin, että mekin voisimme olla vastavuoroisempia siinä. Kiitos oikein paljon ESR-ryhmän nimissä Emma McClarkin. Chairman, um... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia sinulle että siitä, että tuitte tänne tänään. On mielestäni erittäin tärkeää, että nähdään missä ollaan menossa EU- ja Kiinan välisissä suhteissa ja vuoropuhelu on aina mielestäni myönteinen asia. Tästä syystä minulla on kaksi erityistä kohtaa, jonka haluaisin ottaa esille suoraan suurlähettilän kanssa. Yksi erityinen huolenaiheeni koskee teollisia tekijänoikeuksia Kiinassa ja mitä Kiinan hallitus tekee, jotta tähän ongelmaan voitaisiin puuttua ja täytäntöönpanee varmistaa sen, että oikea suojataso tuolla kentällä toteutuu. Ehkä voitte antaa hiukan yksityiskohtia sen suhteen, millä tavalla suojaatte teollisia tekijänoikeuksia Kiinassa ja sitten teknologiasiirrot valmistussektorilla ovat olleet tärkeitä. Kiinahan on niitä pukenut viemään eteenpäin, se on hyvä asia. Haluaisimme kuulla lisää yksityiskohtia sen suhteen, millä tavalla näin tapahtuu. Olemme olleet huolissamme myös liikakapasiteetista ja Belt Road-aloite vuoteen 2025 mennessä Kiinassa antaa mahdollisuuksia meille Euroopan ja Aasian välisessä toiminnassa. Ja vuoropuhelu tässä suhteessa mielestämme edesauttaisi sitä, että näkisimme, miten voimme tehdä läheisempää yhteistyötä. Lauten from the ALDE Group, it's Nadja Hirsch. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nadja Hirsch, kiitos paljon puheenjohtaja, arvoisa suurlähettiläs. Ensin lyhyesti kollegan Winklerille sydämelliset kiitokset tästä lausuntoluonnoksesta, joka on oikein hyvä. Esitämme muutaman tarkistuksen pariin kohtaan vielä ja lisäselvyyden aikaansaamiseksi, mutta joka tapauksessa tämä luo hyvän työn pohjan. Sydämestä kiitoksi liberaaleina. Meille on tärkeää, että kansainvälinen kauppa ja investoinnit tietenkin ovat keskeisessä roolissa. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on hyvinvoinnin pohja ja tukee rauhaa ja yhteistyötä. Mutta vastavuoroisuus aiheuttaa meillä tässä myös huolta. Siitä puhuttiin jo aikaisemmin. Myös julkiset hankinnat, samoin kuin reilu kilpailu. Nämäkin asiat ovat siellä luonnoksessa sinänsä jo mukana. Tietty ylikapasiteetti myös teräsalalla erityisesti. Toivomme, että tähän kysymykseen sitoudutaan vähän voimakkaammin ja sen ratkaisemiseen. Sitten oikeusvarmuus olisi aiheena minulle tärkeä erityisesti kun ajatellaan maantieteellisiä merkintöjä. Hmm. Miten voidaan täytäntöönpanna, miten turvataan se, että Kiinassa täytäntöönpanna näitä sääntöjä. Sama koskee henkistä omaisuutta. Meitä saattaisi kiinnostaa myös se, että olemme kuulleet, että Kiinan hallitus haluaa lähteä neuvottelemaan Hongkongin kanssa kahdenvälisestä investointisopimuksesta, ja että sille pitäisi antaa hyväksyntä. Onko Täällä lisätietoja. Kiitos vihreiden nimessä Klaus Buchner. Kiitos paljon. Puhun ihan nopeasti, että ehdin puhua puheajassani. Kiina on varmasti tärkeä globaali toimija taloudellisesti ja puoltaa monenkeskisyyttä ja VTO-sääntöjen noudattamista, mutta kaipaamme vähän sitä, että todella noudatetaan käytännössä sääntöjä. Pahoittelemme, tuorempia kehityksiä lainsäädäntöaloitteita, jotka osoittavat, että Kiina ei suhtaudu avoimesti muita ajatuksia kohtaan, eikä myöskään muiden pääomaa kohtaan. Se, että on esitetty ja kyberturvallisuuslainsäädäntö. Nämä ovat muutamia huolenaiheita. Myös katsotaan suhteitamme kaiken kaikkiaan Kiinaan, niin – Vastavuoroisuus, joka on jo mainittu useamman kerran, on yksi keskeisimmistä seikoista. Meidän mielestämme vastavuoroisuus on tärkeä mittatikko, kun ajatellaan hankintojen ja investointien avoimuutta, mutta tätä pitäisi voida käyttää myös strategisesti, jotta kansalaisten oikeuksia, erityisesti liberaalia demokratiaa, voidaan puolustaa. Kahdenvälinen investointisopimus vaatii modernia kestävyyslukua. Nämä kaikki kysymykset on otettava huomioon ja ennen kaikkea sopimuksen on oltava sellainen, että sitä voidaan noudattaa käytännössä. Eli toisin kuin tähän mennessä solmitut sopimukset, sinne tarvitaan lukua sellaista menetelmää, että voidaan todella huolehtia näiden asioiden täytäntöönpanosta. Kiitos. Kiitos paljon Helmut Scholz QE-ryhmän nimissä. Äh, ähm, Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää Kiinan lähettilästä siitä, että hän osallistuu tähän keskusteluun. Kollegat ovat jo sanoneet paljon ja minäkin haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijää tästä tärkeästä äh, asiakirjasta ja myös haluan kiittää siis Winkleria siitä, että hän antaa ähm, tuppi tätä asiakirjaa oikeaan suuntaan. Joskus on tärkeää, tärkeämpää keskustella ja saada aikaan yhteisymmärrys yhteistyöstä kuin, ylipäänsä yhteistyöstä, taloudellisesta yhteistyöstä, kuin ö, vain sen nopeudesta. Kun kyse on näin suurista markkinoista, niin olen tietysti hiukan huolissani niistä ehdoista, joilla kauppaa käydään ja millä <clears throat> asiat järjestetään. Tällähän on syvä vaikutus kansalaisten päivittäiseen elämään. Voidaan tietysti puhua tuhansista ja miljoonista ja erilaisista luvuista, mutta jos yksikin kansalainen saa sellaisen vaikutelman, että tuotanto menee ihmisten edun edelle, niin silloin tämä henkilö ei enää halua osallistua. Ja Tämä on se kysymys, josta meidän täytyy keskustella. VTOssa äh, äh, noudatetaan siis monenvälistä sääntöihin äh, perustuvaa järjestelmää. Siinä ei ajatella ainoastaan jokaisen henkilökohtaisia etuja, vaan ihmiskunnan tulevaisuutta. Ja kun puhutaan ihmiskunnan tulevaisuudesta, niin <clears throat> sekin olisi otettava huomioon, kun puhumme yhteistyöstämme ja sen kehittämisestä. Kiitos paljon eftd ryhmän nimissä. Edustaja Pekin. Grazie Presidente, colleghi.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 e non un pericolo. È necessario ora che i fatti lo dimostrino. Grazie. Thanks a lot. And now the... Kiitos paljon. Ja nyt valiokunnan muut jäsenet. Edustaja Sadilensi. President, just a few general... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Muutama yleisluontoinen kommentti koko tästä kysymyksestä. Uskoisin, että EU-ssa vielä ollaan hiukan epävarmoja suhteessa Kiinaan ja sen tulevaisuuteen. Ehkä osittain siksi, että emme ole kyenneet kaikkein parhaiten sulattelemaan Kiinan globaalia vaikutusta. Ja tämä uusi silkkitiealoite on niistä ehkä kaikkein tärkein. Se on ehkä kaikkein tärkein globaali aloite tällä vuosisadalla. Emmekä vielä ole myös päässeet riittävän joustavuuteen suhteessamme Kiinaan koska meillä on esimerkiksi 16 plus 1 aloite Kiinan kanssa. Ja se on keskeitä euroopan aloite. Se on tietysti hyvä ja arvokas, mutta niitä ei niin hyvin oteta vastaan täällä Euroopassa toimielimissä ja joissakin suurissa EU-jäsenvaltioissa. Itse kaupankäynnistä nähdään, että meillä on 20 jäsenvaltiota, joilla Saksa on pääkumppanina. Ja Saksan pääkumppani on Kiina. Eli se, mitä taas kerran nähdään, on, että tässä on ollut voimakas muutos geopoliittisessa ympäristössä, ja minusta kannattaa pohtia uudelleen näitä suhteita Kiinaan yleisemminkin ottaen. Sillä Kiinasta on varmasti tulossa strateginen kumppani Euroopalle, mikä merkitsee sitä, että meidän, täyt- että meidän ei tietenkään tarvitse sopia kaikesta mutta ainakin avoimesta globaalista kaupankäynnistä tulee kyetä sopimaan. Ja tästä syystä meidän kannattaa rakentaa näitä suhteita ystävällismielisessä yhteistyöhengessä. Ja siitä syystä kiitänkin suurlähettilästä, että hän on täällä paikalla kertomassa meidän näkemyksiä. Kiitos. Nyt edustaja Dartmouth. Olkaa hyvä. Switches on. Uh, Kiitos oikein paljon. Ensin kiittäisin lähettilästä ja kollegoita siitä, että tulitte paikalle. Mutta pari lukua, peruslukua, pitäisi saada nyt tähän keskusteluun mukana. 2016 kauppa vaihe Kiinan kanssa 175 jona euroa. Yhdistynyt kuningaskunta siis mukaan lukien. Englisistä siteeraan tätä. Se on transeurooppalainen yhdistys tuotantoteollisuuden yhdistys. Kiina käyttää täysin rajatta valtion kapasiteettia ottaa itselleen sektorin toisensa jälkeen dumppausta, teollisen tekijän oikeuksien varastamista ja niin edelleen. Aitoja työpaikkoja menetetään Euroopan unionin taloudessa päivittäin tämän politiikan takia. Tämän jutun mukaan Kiina myös suunnittelee sitä, että dramaattisesti lisätään toimia kymmenellä sektorilla hallituksen toimesta. Tämä johtaa siihen, että pyritään kansallistamaan tiettyjä tärkeitä teollisuuden aloja ja estämään ulkomaisen teollisuuden tuotteiden tuontia. Ja tämä kaikki luo uutta uhkaa Euroopalle. Yhdysvaltain toimien takia Kiina pyrkii varmasti dumppaamaan lisätuotteita tänne Euroopan markkinoille. Voisiko suurlähettiläs kommentoida näitä asioita? Kiitos. Kiitos oikein paljon. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, embajador, por su presentación y yo después de todo lo... Kiitoksia. Hyvä suuret tästä esityksestä. Ja sen suhteen, mitä aiemmat puhujat ovat jo todenneet. Minäkin haluaisin keskittyä kahteen kysymykseen, joita mielestäni vielä ei ole riittävästi käsitelty. Ensinnäkin, jos katsotaan tulevaisuuteen ja katsotaan sitä, mikä on Kiinan lähestymistapa, kun se kehittelee keinoälyä, haluaisin tietää, millä tavalla aiotte säädellä tietojen luottamuksellisuutta ja varmistaa sen, että meillä on riittävästi avoimuutta informaatioteknologiassa. No sitten VTOsta. Sehän on suuri järjestö. Meidän ei tule pelkästään suojata sitä, vaan meidän täytyy myös varmistautua siitä, että se työskentelee hyvin, sillä kansainvälisessä kaupassa tarvitaan kansainvälisiä säännöksiä. Ja haluaisinkin tietää, että millä tavalla olette nimenomaisesti ajatellut olla mukana varmistamassa sitä, että meillä on monivälinen järjestö, joka todella varmistaa sen, että meillä voi olla sääntöpohjaista kauppaa. Ja yhteenvetona hyvä puheenjohtaja. Mikä teidän mielestänne on? ongelma, jossa jäsenien toimikausi uusitaan tuolla VTOn valituselimessä. Mikä Kiinan politiikka tässä suhteessa on? Kiitos paljon. Nyt puheenvuoron saa komissio. Marko, sinulla viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you. Good Kiitos. Hyvää iltapäivää. Ensin haluaisin kiitellä esittelijä lausuntoluonnoksesta. Siinä on pitkälti keskeiset tekijät EUn ja Kiinan välisestä kauppasuhteesta tällä hetkellä. Tällä painotettiin ja sama asia painotti lausunnonlaatija, että Kiina on keskeinen kauppakumppani, EUlle toiseksi suurin kauppakumppani, vaikka meillä on kaupan vajetta, vastavuoroisuuden puutetta ja sitä, että ei ole samanlaisia toimintaolosuhteita meillä Kiinassa. Siksi on tärkeää, että löydetään oikea tasapaino sen välillä, että löydetään mahdollisuuksia yrityksille ja saadaan tasavertaisempi, reilumpi kauppajärjestelmä. Tässä yhteydessä ymmärrämme, että molempien osapuolten nimissä reilumpi kauppajärjestely olisi tarpeen. Olemme kuulleet usean vuoden ajan, mutta myös tänään Kiinan suurlähettilältä sen, että pyritään markkinapohjaisiin uudistuksiin ja siihen, että noudatetaan monenkeskistä kauppajärjestelmää sen sääntöjä. Suurlähettiläs on juuri vahvistanut sen, että Kiina haluaa noudattaa näitä periaatteita ja avata talouttaan edelleen ja olla vakauttavassa roolissa kun maailmankaupassa on nyt niin epävarmat ajat. Hyvä, että kuulen tällaista rauhoittelua, mutta paljon työtä on edelleen tehtävänä ja on hyvin tärkeää, että kun Kiina lupailee nyt uudistuksia, näemme nämä uudistukset myös käytännössä ja että pitkään esillä olleet neuvottelut esimerkiksi EUn ja Kiinan välisestä investoinneista etenevät nopeasti. Tässä yhteydessä oli puhetta investointineuvotteluista. Viime viikolla oli Pekingissä neuvottelukierros. Me arvioimme sen tuloksia edelleen, mutta kaiken kaikkiaan arviomme on sellainen, että neuvottelut etenevät edelleen hyvin hitaasti ja tämä on meille pettymys eivätkä tulokset oikein vastaa sitä, miten voimakkaasti me olemme sitoutuneet tähän työhön, joten tässä on meillä ongelma ja toivomme, että neuvottelut voivat lähteä etenemään nopeammin ja kunnianhimoisemmin. Vankasti ollaan sitä mieltä, että Kiinan on tärkeää lähteä noudattamaan VTOn sääntöjä, avoimuussääntöjä, ilmoitussääntöjä – tähän mennessä tulokset eivät ole olleet toiveiden mukaisia. Ja tietenkin ongelmia on sääntöjen noudattamisessa. Kuitenkin myös EU tukee vankasti maailman kauppajärjestö myös, ja voimme sanoa, että me emme pidä sellaisista hankkeista, jotka saattaisivat uhata – VTO-sitoumusten noudattamista tai jopa rikkoa VTOn sääntöjä. Tässä mielessä jaamme Kiinan kannan, jonka mukaan on tärkeää ylläpitää globaalia kauppajärjestelmää edelleen, mutta meidän mielestämme paras tapa näin toimia on huolehtia siitä, että kaupassa ei synny ongelmia kiistanaiheita. Ja Kiina voisi tehdä niin esimerkiksi pohtimalla ylikapasiteetin juuri syitä. Monet parlamentin jäsenet puhuivat tästä. Tämä ei koske ainoastaan terästä. Lisäksi pitäisi antaa samanlainen pääsy markkinoille kuin mitä kiinalaisilla yrityksillä on muualla ja varmistaa tasavertaiset toimintamahdollisuudet Kiinan markkinoilla. Haluaisin mainita yhden esimerkin. Se, että noudatetaan globaalista teräksen ylijäämästä tehtyä sopimusta tarkkaan on yhä tärkeämpää nykyoloissa. On aivan selvää, että kansainvälinen kauppajärjestelmä on tämmöinen, että Kiina tekee yhteistyötä hyvässä hengessä muiden kanssa, jotta voidaan täyttää ne aukot, joita nykysäännöissä on. Tämä koskee esimerkiksi tukiaisia tai vientitukia ja muuta rahoitusta. Joten Näihin kysymyksiin on puututtava. Se on tärkeää, kun ajatellaan tulevia kauppasuhteitamme. Trade dividends are being addressed. Eh, Nämä kysymykset, FPS-kysymykset, ovat esillä meidän strategiassamme. Ja monia kahdenvälisiä keskusteluita on käyty Kiinan kanssa ja näissä keskusteluissa muistetaan kaikki nämä huolenaiheemme prioriteetteina tässä mielessä. Komissio muistaa, että Fusing kauppaministeri on Brysselissä käymässä tärkeitä neuvotteluita komission kanssa arvioimassa kahdenvälisiä kauppasuhteita ja tietenkin tuleva EU-Kiina huippukokous, joka toivottavasti järjestetään ensi heinäkuussa, on paras mahdollisuus antaa konkreettisesti vauhtia tälle yhteistyön hengelle, jota Euroopan parlamentin jäsenet ovat täällä toivoneet. Me toivomme, että voimme näin edistää kahdenvälistä investointijärjestelmää. Kiitos paljon arvoisa suurlähettiläs. Annan teille uudestaan puheenvuoron viideksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Thank you very much for... Kiitoksia kovasti pitkästä kysymysluettelostanne. Se osoittaa, että pidätte EUn ja Kiinan suhteita tärkeinä. Haluaisin vastata kysymyksiinne kiinaksi. tulkki auttaa minua tulkkauksessa. Kun puhutaan PIDstä, Niin. BIT is a priority. Se on tietenkin Kiinalle eh, painopiste. And so far... Toistaiseksi neuvottelukierroksia on ollut 16 ja 9 kokousta olemme järjestäneet. 会,呃,会面,也取得了 值得重视的成进展。Viime viikolla Pekingissä kollegamme myös kokoustivat ja saivat aikaan edistystä. But still we... Mutta meillä on edelleen, edelleen paljon tehtävää. 我们双方呢会持续的努力。我也注意到议员朋友们对，呃，我理解是对欧盟委员会和对中国政府的 呃，在 BIT 问题上进展缓慢的批评。Kaksi osapuolta tietenkin jatkavat työtään näissä neuvotteluissa ja teidän huomioistanne päättelen, että teillä on myös kritisoitavaa, ei ainoastaan Kiinan hallituksen, vaan myös komission osalta. Edistys on ollut liian hidasta. 加快谈判进程，缩小彼此之间的差距，就这个实质性完成 这个文本谈判以及交换负面清单呢，尽快的找到可行的办法。Haluan vakuuttaa teille, että Kiina tekee jatkossakin läheistä yhteistyötä uh, EUn kanssa, jotta uh, kuilu kahden osapuolen välillä uh, kuroutuu umpeen ja pyrimme tekemään teidän kanssanne Pyrimme teidän kanssa ne, ne, neuvottelemaan niin, että saamme e, yhteisymmärryksen kaikista asioista aikaan. Chinese... Mitä Kiinan investointeihin Euroopassa tulee, niin olen yhtä mieltä eh, sen puhujan kanssa, joka sanoi, että Kiina on mahdollisuus, ei uhka Euroopalle. Ensinnäkin Kiinan investoinnit Euroopassa eivät ole kauhean suuret määrällisesti. Meidän osuutemme on vain 2 prosenttia Äh, siitä määrästä, joka Eurooppaan tulee. Äh, uh, Kiinalaiset investoinnit täällä Euroopassa ovat auttaneet kasvattamaan Euroopan taloutta ja ovat myös luoneet työpaikkoja paikallisesti. 在所处的位置不远的地方有一家沃尔沃的工厂。Uh, 呃，就是一个扭亏中国投资之后扭亏为盈的典范，也是一个呃这个提供就业的一个典范。Uh, for example. Esimerkiksi ihan täällä lähellä Brysseliä on äh, jotka ovat auttaneet yritysten tulosta, ovat auttaneet luomaan paikallisesti työpaikkoja. 这个中国企业在欧洲的投资也好，还是欧洲企业在中国的投资也好，都是市场主体的行为。Kolmas asia, jota haluan korostaa, ovat investoinnit. Olipa kyse sitten Kiinan investoinneista Euroopassa tai päinvastoin, niin molemmat perustuvat markkinoihin, ovat siis markkinavetoisia. Yeah, hallituksella ei tietenkään ole oikeutta puuttua asioihin, eikä se ole niin tehnytkään. And in my view that... Investointiyhteistyötä tulisi rohkaista, minun mielestäni. Mitä tulee äh, silkkitie-aloitteeseen,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 I agree. Olen yhtä mieltä siitä, että uuden silkkitiealoitteen tulisi olla avoin. Se tulee toki noudattaa globaaleja sääntöjä ja myös ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Ja minä ja pääministeri olemme tietysti sitoutuneet tähän. 呃几年前世界金融危机的背景之下，来为世界经济增添活力而提出的一个建议倡议，呃，来为国际社会提供一个平台。Haluaisin myös äh, vielä korostaa sitä, että tämä uusi silkkitie-aloite on ikään kuin alusta äh,

Uh, it does not mean that. Tämähän ei tarkoita sitä, että Kiina tarjoaisi valmista kakkua teille ja sitten me vain istuisimme syömään sitä. Ei, tässä edellytetään kaikkien osapuolten osallistumista afrikkalaisten, latinoamerikkalaisten, aasialaisten ja eurooppalaisten. On tärkeää, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja pönkittävät globaalia taloutta. 在一带一路合作中呢，把欧洲看作我们的天然伙伴。 Haluan myös korostaa sitä, että Eurooppa on Kiinan luontainen kumppani uusi silkkitiealoitteessa. Monet teistä viittasitte teräkseen ja alumiinin, niiden ylikapasiteettiin. Ylikapasiteetti on globaali haaste ei se rajoitu ainoastaan teräs- ja alumiinisektoreihin. Tämä haaste ei ole ainoastaan Kiinalle ominainen haaste, se on ihan, haaste, se on ihan yleinen ö, ongelma. 周期问题。那么本次的钢铁产能过剩的根本原因是2008年 金融危机引起了世界经济衰退，导致全球需求萎缩。And overcapacity. Yli kapasiteetti liittyy suhdanteisiin ja talouden tilanteeseen, ja tämän tilanteen on aiheuttanut globaali taantuma ja kutistunut kysyntä kriisin seurauksena. 这个出口呢不超过我们产量的百分之十五。 And for... Kiinan teräs ähm, tuotanto kulutetaan ähm, lähinnä kotimaisesti, vain 15 prosenttia menee vientiin. Kangtie的出口,因为钢铁产业是高耗能的,高污染的,如果出口这个钢铁产品实际上等于消耗了我们的资源,污染了我们的环境。 这个增加我们的排放，牺牲太大了。And, and actually China... Itse asiassa Kiina ei halua korostaa teräksen vientiä, koska tämä elinkeino toimii oikein hyvin meillä. Ja totta kai me haluamme myös suojella ympäristöä. 态度始终是认真的。从二零一六年起， 我们已经减少了钢铁产能超过 the Chinese... Kiinan hallitus suhtautuu tietysti aina vilpittömästi ja rehellisesti teräksen ylikapasiteettiongelmaan. Vuodesta 2016 jälkeen me olemme vähentäneet miljoonilla tonneilla teräksen tuotantoa. Tämä on myös tarkoittanut ongelmia sadalle tuhansille työntekijöille. Pahoittelen suurlähettiläs. Te puhuitte nyt tuplasti puheaikana. Jätin aikaa, koska teillä oli tulkki, mutta pyytäisin teitä päättelemään puheenvuoron. 补贴的问题，这个补贴在 a few words on... Vielä muutama sana tuista. Tuet ovat aika yleinen asia VTOn piirissä. Uh, oh, 我很抱歉，因为呃，议员朋友们提出的问题太多了，如果我的时间已经耗尽了，那么我就只能表示歉意了。I guess I want to apologize. Oikeastaan haluan pyytää anteeksi. MEPit ovat esittäneet kovin monia kysymyksiä minulle, mutta pyydän anteeksi, en voi enää vastata, jos aika meni umpeen. Kiitos oikein paljon, arvoisa suurlähettiläs. Näin on. Olen varma, että tämä on keskusteluiden alku. Tämä keskustelu ei lopu tähän. Kiitos paljon vastauksista ja nyt annan esittelee puheenvuoron lopuksi. Thank you, colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät kollegat kaikista ehdotuksista jota olette muotoilleet. Ja olen varma siitä, että seuraavien päivien aikana voimme tarkastella kaikkia näitä näkemyksiä, jotta tästä laususta tulee mahdollisimman hyvä. Hyvin nopeasti muutama kysymys. Tämä pikemminkin keskustelu kollegoiden kanssa. Kyllä minun mielestäni meidän täytyy olla riittävän rehellisiä keskustellaksemme näistä ongelmista suoraan sellaisistakin, jotka eivät ole meille yhteisen näkemyksen puitteissa. Se oliko tämä 16 plus 1 neuvottelukysymys. Siitä täytyy keskustella, se on hyvin yksinkertainen asia, ei se nyt mikään niin suuri juttu ole. Meidänkin täytyy ottaa huomioon 16 plus 1 yhteistyössä nämä yhteiset säännöt ja meidän täytyy olla niiden suhteen avoimia. Jos näitä yhteisiä sääntöjä noudataan, silloin meillä yhteistyötä on ja se on osa tätä EU-Kiina-yhteistyötämme. Ja tämän kerron tulen maasta, joka on osa tätä 16 plus 1 yhteistyötä. Ja lopuksi hyvä että kiitoksia vielä kerran näistä kommenteista ja vastauksista kaikkiin kysymyksiin kollegoillemme. Ihan lopuksi haluan vielä siterata EU kauppakamarin asiakirjaa vuodelta 2017-2018, jonka se on julkaissut. Siinä sanotaan, että 54 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä ovat sitä, on sitä mieltä, että niitä kohdellaan huonommin kuin Kiinan vastakumppaneita. Tämä on ihan todellinen luku ja se antaa meille syyn tehdä enemmän yhteistyötä, löytää ratkaisuja, ihan vakavasti, vakavasti otettavia ratkaisuja jotta voimme varmistautua siitä, että me saamme kestävän ja yhteisesti hedelmällisen yhteistyön aikaiseksi. Kiitos oikein paljon tarkistusten määräaika 25. päivä huhtikuuta puolelta päivin äänestys toukokuussa, jotta voimme antaa lausuntomme AFET-valiokuntaan. Kiitos jälleen kerran teille suurlähettiläs. Pidetään tätä yhteyttä yllä. Tähän päätimme tämän esityslistan kohdan. Ennen kuin siirrytään seuraavaan, haluaisin toivottaa tervetulleeksi. Ai, ei hän olekaan täällä. Olisin toivottanut uuden jäsenen tervetulleeksi, mutta hän ei ole enää täällä. Joten siirrytään kohtaan kuusi. terästä ja alumiinia koskevien Yhdysvaltain tuontirajoitusten tilanne. Olemme nyt ratkaisevan tärkeässä vaiheessa. Tiedätte, että presidentti Trump 22. päivä maaliskuutta ilmoitti uusista tulleista 25 prosenttia teräkselle, 10 prosenttia alumiinille – Tämä perustuu Trade Expansion Act lakiin vuodelta 1962 osaan 232 presidentti voi lähteä toimiin, jos kansallinen turvallisuus on uhattuna. Jopa juristit Yhdysvalloissa pohtivat tämän vanhan lain nojalla – tehtävien toimien oikeutta. Joidenkin osalta annettiin kuitenkin väliaikainen poikkeus. Kuitenkaan ei ollut ihan selvää, mitkä olivat tässä ehdot, joten Euroopan unionille annettiin tällainen status, Japanille ei. Meillä on siis kuitenkin tällainen poikkeus. Ja selkeä Euroopan toimielinten yhteinen kanta oli se, että me emme ole valmiita neuvottelemaan paineen alla siitä, miten kampusuhteita me uudistettaisiin. Joten tällainen on tilanne käsittääkseni tällä hetkellä. Tuo poikkeus raukeaa muutaman päivän kuluttua, toukokuun ensimmäinen päivä, ja Jotta asioita päästään nyt muuttamaan, niin tarvitaan presidentin toimia. Ja nyt meidän on tarkoitus keskustella tästä aiheesta komission kanssa. Aivan erityisesti haluamme tietenkin tietää siitä, miten keskustelut sujuivat amerikkalaisten kanssa ja mikä on oikeastaan neuvotteluiden tilanne tällä hetkellä. Voimmeko olettaa, että tämä poikkeus raukeaa. Vai mitäköhän tapahtuu toukokuun ensimmäinen päivä? Yksi kauppapääostan asiantuntijakomissiosta on täällä vieraanamme. Hän kertoo meille tuoreimmat tiedot siitä, missä mennään tällä hetkellä – Tähän asiaan liittyy tietenkin monia kysymyksiä. Ensinnäkin se, voidaanko laillisesti nojautua tuohon artiklan 232 ja muuhun lainsäädäntöön 301 myös, johon presidentti on viitannut. 301 asiassa oli oikeuskäsittely vuonna 1996 toinen on päätös, jonka mukaan kyse on vanhasta kauppalainsäädännöstä ajalta ennen Uruguayn kierrosta, eikä noudata VTOn sääntöjä. Onkaan tämä komission kanta tällä hetkellä? Toiseksi komissio on vedonnut näitä toimia vastaan Veteon tasolla. Ehkä voisitte selvittää tätä asiaa hiukan. Ja kolmanneksi, mitäköhän vastatoimia on luvassa, jos ensimmäinen päivä toukokuuta kohtaamme tällaiset 25 prosentin terästullit ja 10 prosentin alumiinitullit. Ja sitten viimeinen kysymys. Tämäkin on tärkeä. Mitä turvatakeita on, jos muilta kauppakumppaneilta tulee enemmän terästä ja alumiinia? EU-markkinoille, minkälaisiin suojatoimiin voidaan lähteä. Ja sitten vielä kysymys siitä, miten tämä vaikuttaa TTIPin, TTIP-laitkoon, mutta tämä ei ole ehkä ihan realistinen keskustelun aihe tällä hetkellä. Olkaa hyvä teidän puheenvuoro. Chairman, and thank you for... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että sain tulla tänne uudelleen tänne valiokuntaan kertomaan, päivittämään teille Yhdysvaltain toimimista teräs- ja alumiinipuolella. Se on tietysti mielenkiintoista, kun juuri keskusteltiin Kiinan kanssa toteutettavista kauppasuhteista, jos katsotaan tätä siinä suhteessa, niin olemme varmasti samaa mieltä siinä, että ylikapasiteetin lähde teräs- ja alumiinialalla, joka ei ole meidän markkinoillamme eikä Yhdysvalloissa. Että on mielenkiintoista, että tätä keskustelua nyt käydään äskettäisen näkemysten vaihdon jälkeen Kiinan kanssa. <clears throat> Tilanne tänä päivänä meidän mielestämme on se, että nyt ollaan viimeisessä viikossa ennen ensimmäinen ensimmäinen viidettä. Ja Yhdysvallat on tilapäisesti poissulkenut kuusi kauppakumppania näistä kaupankäytöstä. Kanada, Meksiko, Brasilia, Argentiina ovat näiden joukossa ja nyt niillä on vielä sopimus Etelä-Korean kanssa, viiden muun kanssa neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Eli se mitä me odotamme tästä on se, että Trumpin hallinto tämän viikon loppua kohti tarkastelee kaikkia näitä kumppaneita ja niitä sopimuksia, joita niiden kanssa on, kun päätetään sitten siitä, millä tavalla tätä mm, poikkeuksen voimassaoloa pidetään tai että näitä maata ei enää poissuljeta näistä tariffeista, jotka koskevat teräs- ja alumiinimaahantuontia, jotka ovat tulleet voimaan 23.3. Eli kaikki muut maailmassa, jotka vievät Yhdysvaltoihin, ovat nyt edelleenkin näiden, joutuvat maksamaan nämä tarifit. Me olemme kääntyneet yhdysvaltalaisten kumppaneidemme puoleen ja olemme kommunikoineet tästä asiasta viiden eri akselin puitteissa. Me emme ole mukana luomassa yle- lisäkapasiteettia. Itse asiassa Euroopan unionin kapasiteetti on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana. Me emme myöskään ole kuljetusten lähde. Teräsötä tuotetaan epäoikeudenmukaisesti kolmesta maissa ja kuljetti EUn läpi ja löytää sitten tiensä Yhdysvalloille. Näin ei tapahdu. Meillä on erittäin tiukka lainsäädäntö, joka suojaa tältä itse pyrimme toimimaan näitä, tätä epäoikeudenmukaista maahantuntia vastaan, mukaan lukien Kiina. Me emme suinkaan polku myy omaa terästämme Yhdysvaltain markkinoille. Itse asiassa meidän keskimääräinen teräksen hintamme on erittäin korkea, koska me viemme maasta tätä korkeatasoista teräs- ja alumiinia, jossa, jota Yhdysvallat tarvitsee – Olemme aktiivisesti mukana globaalissa teräsfoorumissa, joka pyrkii ottamaan käyttöön uusia sääntöjä ja katsomaan sitä, millä tavalla voidaan äh, erilaisia tukia ottaa käyttöön ja saada kaikki teräksen tuottajat toimimaan yhteistyössä maailmassa. Ja lopuksi, kuten tiedätte, vuosikymmen kaupalla olemme jo olleet erittäin luotettava Yhdysvaltain kauppakumppani. Eli tässä suhteessa olemme kyllä selkeästi sanoneet, että uskomme että meillä on kaikki perusteet myödä, saada ehdoton pääsy markkinoille ilman minkäännäköisiä lisävaatimuksia tai tulleja. Olemme myös todenneet, että uskomme, että nämä tutkimukset eivät ole oikeudenmukaisia kansallisen turvallisuuden nojalla. Komissaari on viime viikolla Strasbourgissa todennut useiden teidän kanssanne, käydyssä keskusteluissa, että me kiistämme nämä perustelut, jotka on tehty siis kansallisen turvallisuuden nimissä ja olemme Yhdysvaltain kumppaneillemme todenneet, että meidän mielestämme nämä toimenpiteet ovat, ovat tällaisia turvallisuustoimenpiteitä ja ne on naamioitu tällaisiksi. Yhdymme myös juridisiin toimenpiteisiin, jotta voimme suojata omia oikeuksiamme VTOssa VTO-järjestelmässä. Meillä on säännölliset yhteydet Yhdysvaltain meidän välillämme poliittisella tasolla ennen kaikkea, komission tasolla siis, ja olemme vienyt eteenpäin useita vahvoja viestejä tässä suhteessa. Yksi on se, että me kiistämme näiden toimenpiteiden oikeudenmukaisuuden ja toiseksi Me emme halua sellaisia ratkaisuja, joita VTO-säännöt eivät sallisisi Tämä koskee varsinkin vapaaehtoisia maastavientirajoituksia, sellaisia järjestelyitä, jotka olivat aika tavanomaisia 80-90-luvulla, mutta jota enää ei sallita tiettyjen sopimusten nojalla VTO-toiminnassa, kun VTO toimii niin kuin se toimii tänä päivänä. Eli meidän linjamme ja meidän viestintämme Yhdysvaltojen kanssa on se, että meidän tulisi pyytää täydellistä Euroopan unionin alumiini- ja terästuotteiden poissulkemista Yhdysvaltain toimenpiteiden ulkopuolelle. Ja hyvin pitkälti tämä on sen mukaista kuin mihin ö, olemme viitanneet ja pohjautuu niihin argumentteihin, joita juuri esitin. Eli Eurooppa ei ole ongelman osa, vaan se on osa ratkaisua, kun puhutaan ylikapasiteettiongelmasta. Täytyy katsoa. Ja minusta täytyy olla täysin rehellisiä siinä mielessä, että emme vielä tiedä, millä tavalla Yhdysvallat asian hoitaa sitten viikon loppua kohti. Sikäli kun tiedämme, kyseessä ovat päätökset, joita presidentti tekee henkilökohtaisesti. Eli kunhan nyt ensimmäinen viidettä koittaa, niin sitten nähdään se, millä tavalla reagoimme, kunhan sitten tiedämme, mitkä nämä muut vaihtoehdot ovat ja mitkä, mikä niistä on valittu EUta varten. Joko pysyvä poissulkeminen, tilapäinen olemassa olevien säännösten jatkaminen tai tarifien käyttöönotto, joka kohdistuu siis EUn tuotantoon. Joka tapauksessa me viemme eteenpäin omien juridisten oikeuksiemme suojelua. Niitä täytyy nimittäin aktiivisesti suojella VTO-järjestelmässä, emmekä voi jäädä odottelemaan, koska määräajat ovat olemassa. Olemme myös asettaneet tuoteluettelon, jota nimitämme tällaiseksi uudelleen tasopainottamisen luetteloksi. Sitä ei ole mikään kostolista. VTO-menettelyt sen sallivat, jos kauppakumppani poistaa tiettyjä markkinoille pääsyehtoja, niin VTO-säännöt sallivat sen, että voidaan poistaa vastaava määrä tuotteita, jotta voidaan saada aikaiseksi uusi tasapaino molempien kumppaneiden pääsylle markkinoille. Ja siitä syystä viittaamme tähän luettelon uudelleen tasapainottamisluettelona. Tavoitteena on suojata juridisia oikeuksemme Genevessä. Olemme päässeet yksimielisyyteen jäsenvaltioiden kesken tässä kysymyksessä. Ja nyt viemme eteenpäin omaa sisäistä prosessiamme. toinen viidettä mennessä nämä asiat täytyy hoitaa nimittäin 60 päivän sisään, jotta voimme säilyttää omat oikeutemme. Pohjoittaja, kysytte myös siitä, mitä teemme, jotta voimme suojata eurooppalaisia markkinoita – siltä teräsmäärältä, joka tulee mm, ylimäärältä, joka tulee eurooppalaisille maailmanmarkkinoille, koska se ei kertakään löydä ostajia tähän mennessä. Tässä suhteessa olemme ottaneet käyttöön tutkimuksen, joka on käynnissä. Se koskee niitä samoja tuotteita, joihin on sovellettu näitä rajoiteta Yhdysvaltojen puolelta. Mikä tässä sitten on lopputuloksena, se riippuu monista eri asioista. Siitä, jatketaanko näitä poissulkemisia, sillä jos niitä ei jatketa, niin sitten luonnollisestikin enemmän kauppaa syntyy sen teräksen suhteen, joka suunnataan Euroopan markkinoille. Ja me katsomme näitä maahantuotelukuja kuukausittaiselta pohjalta, sillä toimenpiteisiin voidaan ryhtyä vain siinä tapauksessa, että maahantuonti lisääntyy. Tarkastelemme siis tilannetta huolella ja lopputulos voidaan sitten nähdä eri aikoina alussa. Meidän alkuperäinen arviomme kattaa vain rajallisen määrän tuotteita ja tilannetta tarkastellaan sitten lukujen valossa seuraavien kuukausien aikana nähdäksemme, että onko suojelu oikeutettua muiden tuotteiden suhteen. Tämä enempää voi sanoa muuta kuin, että työ on käynnissä ja että meillä on käsittääkseni vielä tällä viikolla kokouksia jäsenvaltioidemme kanssa. Ja nämä alustavat arviot esitetään käsittääkseni toukokuun toisella puoliskolla, jos se nyt ole varassa. Kysymys, jonka esitte, hyvä puheenjohtaja, oli se, että mitä, mitkä ovat nämä VTOn kiistaratkaisumekanismit ja tässä suhteessa olemme päättäneet liittyä niihin neuvotteluihin, joita Kiinan kanssa käy Yhdysvaltojen kanssa, tai tuossa on vaatinut käytäväksi. Tämä ei millään tavalla kuitenkaan vaikuta niihin päätöksiin, joita me teemme mahdollisesti myöhemmin. Saattaa olla, että käynnistämme omankin käsittelyn tästä kysymyksestä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitos. Paljon kolme puheenvuoropyyntöä. Ei vaan neljä, viisi minuutti per puhuja. Meillä on vain viisi minuuttia. Minuutin lyhyet puheenvuorot. Emma. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Komissio on ilmaissut valmiutta keskustella kiistakysymyksistä Yhdysvaltain kanssa, että jäätä, saataisiin tällainen pysyvä poikkeus. Mitä kysymyksiä komissio on valmis ottamaan esiin kiistakysymyksenä? Ja sitten yleisempi kysymys. Macron on Yhdysvalloissa tällä viikolla. Ja onko tässä jotain yhteyttä komission ja Macronin kanssa tällä viikolla ensi viikolla? Kiitos, edustaja Begin. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että tämä epävarmuuden tila tekee eniten hallaa taloudelle. Ihmiset ovat huolissaan tulevaisuudesta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että EU joutuu sietämään USAan uhkia ja sen sijaan, että olisimme yhtenä rintamana vahvoina, niin me olemme jakautuneet keskenämme mielipiteiltämme. Eli USA on tavallaan tässä niskan päällä ja kun USA, jos USA, kun USA vahvistaa tullit, niin me vain reagoimme mm, pelolla. Se ei varmasti hyödytä ketään, mutta siksipä pyydänkin komissiota tutkimaan sellaisia diplomaattisia ratkaisuja, jotka ehkä tehoavat, mutta myös osoittamaan ehkäpä vähän voimaakin mari Minör. Kiitos paljon puheenjohtaja. Puheenjohtaja, me luimme kaikki poliitikon jutun, jossa puhuttiin neuvotteluiden aloittamisesta uudestaan TTIPistä tai TTIP-laitista. Poliitikolla on lähteenä viisi diplomaatti EU-virkamiestä. Komission jäsen Malmström kieltää tämän. Ehkä tämä on totta tai ehkä komission jäsen Malmström ei halua korttia näyttää tällä hetkellä. Muistuttaisin varmuudeksi komissiota siitä, että tätä sopimusta on kritisoitu paljon, kun ajatellaan standardeja, ympäristö, lainsäädäntöä, investointisuojaa ja niin edelleen. Me voi hyväksyä sitä, että meidän standardiamme painostetaan alemmaksi. Haluaisin vahvistuksen siitä, että komission kanta on tässä kysymyksessä entisenlainen. Kiitos. Kiitos edustaja Winkler. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ihan lyhyt kysymys vain komissiolle. Jos skenaario on kaikkein huonoin ja jos meille sälytetään tulitariffeja ja jos eurooppalaiset yritykset kärsivät tappioita ja voivat osoittaa, että nämä tappiot johtuvat uusista USAn käyttöön ottamista tariffeista, niin onko EUlla mahdollisuus tukea näitä yrityksiä, jotka kokevat tappioita? Kiitos edustaja Schultz. Kiitos. Minäkin olisin esittää lyhyen kysymyksen komissiolle. Sen keskustelun lisäksi, että Strasbourgissa käytiin viime viikolla teräsfoorumista. Minkälaisia oikeudellisia askeleita suunnittelette nyt, koska komission jäsen Malmström on sanonut, että ei ennen heinä tai elokuuta, mutta mielestäni tämä on hyvin kiireinen kysymys, kuten on kuultu, kun poikkeusten määräaika on ensimmäinen päivä toukokuuta, eli mihin toimintassa on lähdetty. Niin, kiitos. En puhu samantyyppisesti kuin edustaja Miner. Nyt on kyllä korkea aika, että amerikkalaisten kanssa puhutaan, mutta ei ainoastaan amerikkalaisten, niin että saadaan reilua avointa kauppaa. Ja mielestäni kaikki muut kommentit ovat varmasti yksityisiä kantoja – joita esitetään täällä. Ne eivät ole parlamentin kantoja, vaan yksittäisten jäsenten. Kiitos. Selvä. Lyhyt vastaus parissa minuutissa. Ja omalta osaltani kysyisin, miten arvioitte, mitkä ovat mahdollisuudet ensimmäinen päivä toukokuuta 50, 50, 40, 60, kuinka? Kiitoksia vain. Minä olen tässä vain virkamies joten en aio ö, lähteä arvailemaan. Se on ehkä enemmänkin teidän heiniänne. Näihin kysymyksiin, joita on esitetty, niin mielestäni komissaari on ollut hyvin suorasanainen. Hän on selkeästi sanonut, että ensin edellytämme EUlle ehdotonta poikkeusta näihin tulleihin ja hän on valmis keskustelemaan kahdenvälisistä markkina-aloitteesta USAn kanssa. Ja tässä täytyy tietysti ottaa huomioon meidän menettelymme täällä, meidän keskustelumenettelymme täällä, joka, jossa otetaan huomioon myös parlamentti, mutta ensimmäinen vaihe on pyytää tätä poikkeusta aivan selkeästi. Tämä on vastaus useille teistä. Komissaari on myös sanonut, ja tämä on tärkeää, myös tässä parlamentissa ymmärtää, että tällä hetkellä ei aiota elvyttää TTIPiä sen enempää täällä kuin Washingtonissakaan. Eli tämä ei ole mikään keskustelun aihe tällä hetkellä kahden osapuolen välillä. Winklerin kysymykseen, mitä, tarkoit- mitä tapahtuu, jos tämä huono skenaario toteutuu. Jos näin tapahtuisi, niin silloin me tietysti suojelemme oikeuksiamme ensinnäkin, ja pohdimme sitten teidän kanssanne ja jäsenvaltioiden kanssa sitä, josko meidän tulisi näitä oikeuksiamme toteuttaa ja miten niin tekisimme. Meillähän on tiettyjä oikeuksia VTOssa, jotka mahdollistavat sen, että voimme mahdollisesti ryhtyä toimiin, mutta tämä olisi tietysti aika arkaluontoinen prosessi, edellyttäisi harkintaa ja keskustelua, mutta tietysti tällainen skenaario jos toteutuisi ja tulisi kielteisiä vaikutuksia sellaisilla aloilla, jotka aiemmin ovat olleet tasapuolisia, niin totta kai meidän tulisi keskustella USAn kanssa, pohtia sitä, miten voisimme muuttaa kansainvälisiä sääntöjä tai niiden noudattamista, noudattamista vahvistaa. Ja jos katsotaan 301 kohtaa asiakirjasta, niin tässähän on vaakalaudalla paljon laajemmatkin asiat kuin vain teräs, joten otamme nämä asiat puheeksi. Kiitos oikein paljon. Näin saamme päätökseen esityslistan kohdan kuusi, ennen kuin siirrymme kohtaan seitsemän. Toivotan nyt tervetulleeksi Alexander Kapelikin uuden jäsenen, joka on Marita Ulskudikin paikalla. Tervetuloa ja menestystä työhönne täällä valiokunnassa. Ja nyt siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän. Kyse on IMKO- ja Intavaliokunnan yhteistyöstä kulttuurihyödykkeiden osalta. Hienoa, että IMKON puheenjohtajan täällä kanssani tiedätte, että noudatamme sääntöä 55 työjärjestyksestämme, joten teemme yhteistyötä. Joten kokouksissamme on näin aina erillinen esityslista – ja lopputuloksena on yksi mietintö. Ja